konsensusta ja äh, vahvaa äänestystulosta, joiden myötä voitaisiin mennä neuvotteluihin neuvoston kanssa. Kiitoksia. Eh, muchas gracias. Kiitoksia. Nyt olemme käsitelleet tämän esityslistan kohdan. Äänestämme tästä tänään kello 12. Sitten seuraava esityslistan kohta. Suulliset kysymykset komissiolle koskien komission asiantuntijaryhmiä ja tasapainoista edustusta ja avoimuutta. Ensin puheenvuoron saa De Jong. Kiitos puhemies. Viime vuoden lopussa komissio muutti asiantuntijaryhmien tai niitä koskevia sääntöjään. Ja olen käynyt hyviä keskusteluja komission edustajien kanssa, mutta silti parlamentti ei koskaan virallisesti otettu mukaan tähän työhön. Tämä ei ole asia, joka on tärkeä pelkästään komissiolle, vaan myös meille, parlamentille. Ja voiko komissio varmistaa, että tulevaisuudessa ennen kuin päätöksiä tehdään, käydään muodollista keskustelua parlamentin kanssa? Viime viikolla olen yhteydessä erilaisiin yhteiskunnan tahoihin ja ne ovat hyvin huolissaan siitä, että asiantuntijaryhmät ovat hyvin yksipuolisia. Ja voin vahvistaa tämän myös omasta kokemuksestani, koska olen ollut komission pääsihteeristössä – ja tiedän, että nämä tahot ovat usein tällaisia omia pieniä kuningaskuntiaan, mutta kaikki tiedot täytyy saattaa julki, hakemuspyynnöt ja ryhmien kokoonpanot. Ne pitää esimerkiksi julkaista sivuilla Julkisiin varoihin liittyy aina ongelmia. Tämä pätee ammattiliittoihin, kuluttajajärjestöihin ja niin edelleen. Ne istuvat Brysselissä omissa pikkutoimistoissaan ja niiden täytyy pienin varoin taistella suurten teollisuuslobbareiden toimia vastaan. Asiantuntijaryhmille on kuitenkin tietyt kulusuunnitelmat ja tämä tulisi myös selkeästi matkakustannusten, majoituskustannusten ja niin poispäin e, osalta tuoda julki internetissä. Monet eivät tätä ei osaa tiedä, eivätkä välttämättä kaikki kansalaisjärjestön edustajat. On tärkeää, että toimimme näissä asioissa oikein. Sankopääosasto, te, siis terveys- ja kuluttaja-asioiden pääosasto, on todennut, että sellaiset henkilöt, joilla on tiettyjä etuja suoraan ryhmiin, jotka ovat mukana keskustelussa, e-, eivät saisi osallistua ryhmiin. Ja tämä pitäisi ulottaa kaikkiin komission pääosastoihin tällainen toiminta. Ja Greenpeace on pyytänyt päästä osalliseksi eräisen foorumiin, mutta komissio on torjunut tämän toiveen. Seuraava puhuja. Politics, where no one is... Niin, puhemies, kukaan ei ole kiinnostunut silloin kun komissio tekee hyvin, mutta nyt ollaan kovin kiinnostunut, jos jotain tapahtuu väärin. Tämä on hyvä aloite, mutta parlamentti, niin kuin Hongsan on hiukan huolissaan jostakin asioista, pitää varmistaa, että asiantuntijaryhmät ovat avoimia laajemmalle yleisölle tai jotka voivat ainakin hakea ja saada tietoa siitä, miten pääsevät mukaan näihin asiantuntijatyöryhmiin, koska mitä itse asiassa tarvitsemme on saada aikaan luottamusta näihin asiantuntijaryhmiin ja jotta tässä onnistutaan, tarvitaan ehdotonta avoimuutta ja niin kuin on sanottu, tätä ei pidä määrätä suur bisneksen puolelta, koska silloin tähän liittyy oma etu, tapahtuu esteellisyyttä ja tämä heikentää asiantuntijoiden työtä. Ja sanon tämän esittelijänä alkuperäisestä asetuksesta koskien asiakirjan julkista saannista, jota olemme toteuttaneet parlamentissa 2001 vuodesta. Kuten tiedätte, arvoisa komission jäsen, koko periaate avoimuudesta päätöksenteossa johtuu Amsterdamin sopimuksesta ja toteutamme tätä käytännössä tällä asetuksella. Tällä hetkellä tätä asusta ollaan tarkistamassa. Olisin ajatellut, että tämä on hyvä tilaisuus puiteohjelmalle, että osettaisiin mukaan tähän asetukseen, siis sen uudenlaatimiseen, koska parlamenttihan tätä ei ole hyväksynyt. Ja tässä uudelleenehdottamisehdotuksessa tämä olisi mukana vuodesta 2008, koska niin kuin tässä huomaatte, Herva Makabe on paikalla hänellä on paljon kokemusta avoimuuden vaatimuksista. Suurin osa poliittisista ryhmistä kiinnittää paljon merkitystä tähän asiaan ja haluaisin tietää, miksi parlamenttia ei kuultu. Aiotteko te laatia verkkosivun, jossa saadaan enemmän tietoja ja kansalaiset, kansalaisyhteiskunta saa enemmän tietoja voi olla mukana ja jos ette, miksi ei? Mutta niin kuin alussa sanoin, tervetuloa politiikan maailmassa jossa jokaista kiinnostaa pikemminkin se, mitä ei ole tehty, eikä niinkään kiinnitä huomiota siihen, mitä on saavutettu. Kiitoksia. Kiitoksia Cashman. Nyt sitten kaksi ja puoli minuuttia. Kanfaan. Oui, bonjour, monsieur le commissaire. Päivää komission jäsen. Minä olen mukana tässä suurissa kysymyksessä, koska mielestäni tämä on äärimmäisen tärkeä asia. Ajatellen Euroopan komissiota ja koko EUta sen pitää todellakin pystyä toimimaan moitteettoman avoimesti lobbauskysymyksen suhteen. Tehän tiedätte, että Bryssel on maailmanlaajuinen lobbauspääkaupunki heti Washingtonin jälkeen, tai enemmänkin siellä on lobbareita kuin Washingtonissa. Ja yksi keino lobbareille vaikuttaa komissioon ovat juuri nämä kuuluiset asiantuntijaryhmät. Minä toimin talous- ja raha valiokunnassa on esimerkiksi asiatyöryhmä pankkikysymyksistä. 95 prosenttia jäsenistä asiantuntijaryhmästä tuoteryhmässä ovat pankkiireja, eivätkä kaikki ole, ja kaikki ovat vain rahoituspankkiireita. Ja kaikki suuret äh, amerikkalaiset pankit, Goldman Sachs ja muut ovat niissä, niissä mukana. Ja jos ei kansalaisjärjestöä, ei kuitenkaan kansalaisjärjestöjä ja ammattiliittoja ei löydy. Se ajatus, että komissiota neuvotaan muuttamaan pankkisääntöjä ja neuvojen ovat vain liike, äh, tällaiset äh, erityisesti amerikkalaiset pankit pankkien pankit on täysin surrealistista ajatellen tätä rahoituskriisiä, jonka olemme kokeneet. Sitten täsmällisiin kysymyksiin. Aiotteko te muuttaa kokoonpanoa näissä asiantuntijaryhmissä? Aiotteko te toimia niin, että kirja, äh, pöytäkirjat ovat julkisia, että väistetään, vältetään esteellisyyskysymykset. Tietysti parlamentille tämä on todella tärkeä kysymys kautta poliittisten viivojen. Kaikkia kiinnostavat, kiinnostaa kovasti nämä kysymykset. Miksei meitä oteta mukaan jo varhaisessa vaiheessa näihin muutoksiin, joihin olette ryhtymässä? Kiitos. Seuraavaksi kaksi ja puoli minuuttia. Lepage. Euh, monsieur le Président. Kiitoksia puhemies. Arvoisa komission jäsen, minä yhdyn täysin sanoihin, joita kollegani ovat esittäneet, erityisesti siihen, mitä herra Zong ja herra Canfin sanoivat. Voin vain pahoitella sitä, että parlamenttia ei ole konsultoitu ennen kuin lopullinen päätös tarkistuksesta on jo tehty. Avoimuus ja asiantuntevuus on meille varsin säännöllinen keskustelun aihe erityisesti näin on ympäristövaliokunnassa, josta minulla on todella paljon kokemusta, niin kuin kollega Kalfäänelläkin komissaari, haluaisin keskittyä kahteen asiaan. Ensinnäkin ryhmien tasapaino. Tämä on äärimmäisen tärkeä aihe. Me, meillä on varsin epätasapainoinen kokoonpano. Monet paljon suuryrityksiä, vähän pk-yrityksiä, teollisuussektori ja kansalaisyhteiskunta puuttuu ryhmien painoarvo tietysti vaikuttaa päätöksiin, joita komissio jatkossa tekee, koska sehän tukeutuu asiantuntijaraportteihin. Jos nämä raportit eivät olisi mitenkään merkittäviä, niin tietenkään niitä ei edes konsultoisi. Ja näin ollen uudelleen tasapainotusta tarvitaan ja näin pitää varmistaa eurooppalaisen yhteiskunnan edustavuus on aivan välttämätöntä, enkä minä nähdä, näe näissä uusissa ehdotuksissa minkälaisia ehdotuksia, jotka puoltavat pk-yrityksiä tai kansalaisyhteiskuntaakaan. Toinen kysymys liittyy valintaan. Miten valitaan näitä ulkoisia asiantuntijoita? On ehdottoman välttämätöntä, että me tiedämme tai te tiedätte täydellisesti, kuka teille oikein puhuu. Silloin kun asiantuntija esittäytyy riippumattomaksi asiantuntijaksi, itse asiassa onkin lobbaritaustaltaan, silloin on selvä tämä asiantuntemus, että hän välittää. Sitä ei voida ottaa huomioon riippumattomana informaatiotona. Siksi on aivan olennaisen tärkeää, että puitteet, valvonta, jääviysilmoitukset ovat, toimivat asianmukaisesti, sillä jos asiantuntija toimii, teollisuuden asiantuntija, silloin asioiden pitää olla selvä. Jos hän taas hän puhuu professorina, vaikka hän itse asiassa onkin teollisuuden edustajia silloin, asiat eivät olekaan enää selvät, eikä tällaista voida hyväksyä. Ja mielestäni esteellisyyskysymys on aivan olennaisen tärkeä. Meillä on uusi esimerkki tästä. On suuri ongelma nimittäin lääkevirastossa. Uskon, että meillä on tilaisuus palata tähän asiaan jatkossa. Näin ollen komissaari, vetoan teihin. Toimikaa niin, että voimme uudestaan luottaa näihin asiantuntijoihin, jotka tukevat päätöksiä, jo, edeltävät näitä päätöksiä, joita tehdään. Kiitoksia. Kiitos. Nyt sitten komission jäsen Kallas. Thank you very much, President, honorable members. Kiitoksia puhemies, hyvät jäsenet. En tiedä, miten paljon tunnette tämän asian historiaa, mutta erityisen mielessäni kuvoin, kun puhutaan Sefcovicista kollegastani, voi verrata häneen, kun Vastaan kysymykseen viiden vuoden aikana olin itse tästä vastuussa ja voin kertoa, mitä on todellakin muuttunut ja asiantuntijaryhmässä. Valitettavasti minulla on vain kolme minuuttia vastata kysymykseenne, joten yritän tehdä parhaani. Uudet puitteet tulivat asiantuntijaryhmille 2010 marraskuussa. Sen mukaan, kun määritellään asiantuntijaryhmien kokoonpano, komission osastot, varmistavat tasapainoisen osallistumisen eri intressiryhmistä ja, ja otetaanpa Suomi, mitä asiantuntijuutta tarvitaan. Uudet puitteet asiantuntijaryhmille pitävät sillä paremmat horisontaaliset säännöt, miten esteellisyyskysymyksiä hallinnoidaan. Näiden sääntöjen mukaan komission yksiköt informoimat asiantuntijoille, jotka nimitetään henkilökohtaisessa mielessä, että he, heidät että kun he hyväksytään ryhmiin, niin he julistavat toimivansa riippumatta. Tämä koskee kaikkia asiantuntijaryhmiä. Tämä on komission ainoa politiikka ja nämä vaatimukset koskevat kaikkia yksiköitä 2005 lokakuussa ja hyvässä yhteistyössä parlamentin kanssa. Jens Bondi oli silloin mukana. Komissio aloitti tällaisen online-rekisterin asiantuntijaryhmille, josta saadaan tärkeää tietoa eri näkökohdista, kuten ryhmän kokoonpano tehtävät. 2007 jälkeen komissio on vähitellen julkistanut asiantuntijaryhmien jäsenten nimet, joko virallisesti tai epävirallisesti perustetut. Tämä menee pidemmälle kuin se velvoite, jonka komissio otti 2005 puitteissa asiantuntijaryhmille, joka koski vain virallisia ryhmiä rekisterissä otettiin loppuun 2009, joten periaatteessa kaikkien asiantuntijoiden nimet ovat saatavilla. Tämä oli hyvin vahva vaatimus parlamentilta 2005, ja se on tehty. Sitten kun uudet puitteet hyväksyttiin, komissio perusti uuden version rekisteristä joulukuussa 2010. Tämä uusi versio parantaa avoimuutta. Sen myötä saadaan uutta ja tarkempaa tietoa, erityisesti listattujen yksiköiden luonteesta. Uusi rekisteri lisää avoimuutta toimista, joita kukin ryhmä tekee. Komission yksiköt voivat liittää asiaan myös web joista saadaan tätä tietoa. Siirtyminen vanhasta uuteen järjestelmään pitää saada seuraavien kuukausien aikaan valmiiksi. Ja lisäksi, koska vielä puolen vuoden aikana olen keskustellut näistä asioista eri kansallisjärjestön organisaatioiden kanssa ja parlamentin jäsenen kanssa. Älkää mystifioiko tätä asiaa. Ei ole mitään aritmeettista linkkiä siitä, että tässä on asiantuntijaryhmän kokoomana, tässä on päätös. Päätös on komission ja se on poliittisessa vastuussa. Parlamentin valiokunnat ovat myöskin poliittisten vastuussa. Siellä on samoja loppareita paikalla. Avoimuusrekisteri otettiin myös 2005, jota sitten silloin kutsuttiin lopparirekisteriksi. Ja nyt sitä... Ja nyt mennään siihen suuntaan, että se on yhteen rekisteri parlamentin kanssa, joten kyllä tässä asioita on tehty. Ei tämä niin pahalta näytä. Kiitos. Kiitoksia, hyvä komission jäsen. Nyt sitten ryhmien puhujat. Kaksi minuuttia kansanpuolueen ryhmästä Makovei. Thank you. Kiitoksia puhemies. Kiitoksia komissaari teidän vastauksestanne. Olen tyytyväinen, että puhun nyt teidän jälkeenne, mutta haluaisin kuitenkin sanoa, että pikemminkin katsoisin tätä hetkeä ja tulevaisuutta enkä taaksepäin ja haluaisin nähdä mieluummin suurempia askeleita kohti avoimuutta. Yhdyn tässä kollegoihini ja muistuttaisin siitä, että Euroopan parlamentti on pyytänyt, että komissio ryhtyisi toimiin varmistaakseen tasapainoisen edustuksen eri sidosryhmien kesken ja sen asiantuntijaryhmissä. Kuten te sanoitte, me olemme tarkistaneet puitteita. Edelleen on isoja puutteita meidän mielestämme, jotka heikentävät ihmisten luottamusta. Ja mainitsen niistä nyt joitakin menettelytapa löytää, poistaa esteellisyyttä. Tällaista puuttuu. Tarvitsemme metodan, jolla voidaan Tämä ei riitä, että lähetetään kirje asiantuntijalle ja pyydetään häntä kertomaan, onko hän jäävi vaiko ei sitten lausekkeet ammattimaisuudesta. Tämä koskee komission henkilökuntaa ja asiantuntijoita sen sijaan, että mentäisiin suurempaan avoimuuteen, kuljetaankin salamuhkäisyyden suuntaan. Sitten avoimuuden puutetta edelleenkin on, mitä tulee asiantuntijaryhmien asiakirjojen julkistamiseen. Seuraavaksi PK-yritykset ja kansalaisyhteiskuntajärjestöt eivät ole kunnolla edustettuina sitten takeet teollisuuden määräväasemalla ovat riittämättömiä. Yrityksiä on paljon, yritysedut näkyvät näissä ryhmissä. Pyydämme enemmän tietoja kaikkia tietoja näistä olemassa olevista ryhmistä. Niitä pitäisi, tietoja pitäisi saada netistä ajoissa ja tietenkin asiantuntijaryhmien jäsenyydestä ja haluamme tietää tästä hakemusluosta myös. Tartun tilaisuuteen ja korostan vielä kerran avoimuuden merkitystä silloin, kun EU-varoja myönnetään. Haluaisin sanoa vielä, että avoimuus varmistaa hyvän hallintotavan ja näin saadaan myös luottamusta aikaan toimielimiin EU-ssa. Jos me haluamme ihmisiltä luottamusta, niin tämä on ainoa tapa kulkea kohti tää suurempaa ja täydellisempää avoimuutta. Kiitos. Seuraavaksi SD-ryhmästä puolitoista minuuttia. Gurmai. Uh, thank you, Mr. President, colleagues, Commissioner. We know that there are... Kiitoksia Tiedän, että on kliseitä, jotka koskevat Euroopan päätöksentekoa. Ensimmäinen on että se olisi avointa, vaan että EU on tällainen konstikas poliittinen järjestelmä. Näin voivat ajatella nekin, jotka ymmärtävät sitä. Yksinkertaisuus avoimuus pitäisi olla perustana kaikille toimille. Poliittinen järjestelmä on jo itsessään tarpeeksi vaikea. Ei meidän pidä tehdä siitä vaikeampaa, jotta löydetään lainsäädäntöaloita jostakin web-sivulta. Siihen pitäisi tarvita mitään erityistaitoja. Yksi toinen yleinen syytös on, että lappaamisen rooli ei ole selkeä. Että suuret yritykset, niiden osuus on epäsuhtaisen suuri. Tiedän, että lappaaminen voi olla hyödyllistä komissiolle, koska ne ottavat hyvin tärkeitä asioita ja tietoja esille, jopa kokonaisia politiikkaratkaisuja. Mutta sitten uskon, että kuitenkin, että avoimuus on must ja kun puhutaan asiantuntijaryhmistä, ne pitäisi nähdä se, mitä ne ovat toisena pelikenttänä osallistujille, joille, jossa he voivat saada intressiä läpi. Jos näiden asiantuntijoiden kokoonpano on puolueellinen, niin sitten tilanne on huono. Kuitenkin tämä että pystyvät hyvin saamaan intressinsä läpi ilman tätä lisäapua julkisilta viranomaisilta, joten voin vain toistaa kollegoiden kysymyksen. Tasapainoista neuvojen saaminen, onko se pakollista vai ei komissiolle? Kiitos. Gracias, Kiitoksia Gurmai. Nyt sitten ECR-ryhmän nimissä minuutin puheenvuoro Ziobrulle. Dziękuję Kiitoksia, puhemies. On ilmeistä kaikille demokraattisille yhteiskunnille, että avoimuus viranomaisten toiminnassa pitäisi olla varmistettu. Ja se on ehto hyvälle päätöksenteolle. Niin, että voidaan ottaa huomioon koko yhteiskunnan etu, koko valtion etu, eikä mitään partikulaarisia intressejä. Sitäkin enemmän, aina kun mahdollista, pitäisi painottaa, että EUn komission elimet, ryhmät, myöskin Euroopan parlamentin sisällä tällaista, niiden pitäisi toimia mahdollisimman avoimesti ja sen vuoksi perustelut ovat nämä vaatimukset, että myös asiantuntijaryhmät toimisivat avoimuuden periaatteen mukaan, jotta mahdolliset esteellisyysasiat voidaan estää niin että toimittaisiin partikulaarisen intressien nimissä ja että me emme tietäisi näistä asioista ja kun tällaiset intressit voivat vaikuttaa tärkeisiin päätöksiin, jotka koskevat koko EUta. Dobro. Kiitos. Seuraavaksi vapaan ja demokraattisen Eurooppa-ryhmän nimissä Batson. Kiitoksia puhemies. Viime lokakuussa parlamentti otti käyttöön uusi, uusi direktiiviä jossa pohdittiin, miten te- rahoitusmarkkinoita säädellään isossa pöydässä 7. helmikuuta tein kirjallisen kysymyksen komissiolle ja kehotin heitä yhdestä, neuvoin yhdestä aspektista yritysoikeudesta Iso-Britanniassa vuodelta 1976, 76 kohta antaa poikkeusluvan vain yhdelle yritykselle Euro- e-, Englannin pankille Tämä poikkeus tarkoittaa sitä, että pankin osakkaat pidetään salaisina tai heidän nimensä. Olen kysynyt komissiolta, rikotaanko tässä EU-oikeutta vastaan ja tämä uusi, onko näillä uusia sääntelyelimillä oikeus val, vaatia näitä tietoja. Minä ja minun puolen, puolueeni emme halua minkälaista EU-oikeutta, mutta komissio ja brittihallitus kyllä haluavat. Ilmeisesti sitten komissio pitäisi varmistaa, että jokainen laki on yhtä lailla johdonmukaisella tavalla käytössä kautta koko tämän EU-imperiumin. Kiitoksia Batson. Nyt sitten sitoutumattomien nimissä Martin minuutti. Niin, hyvä komission jäsen. On hienoa, että te olette tänään täällä, koska tässä on nyt hyvä tilaisuus puhua. Te toimitte pitkään näissä asioissa ja teidän ponnistuksenne ovat myös saaneet tunnustusta, mutta vielä on paljon tehtävää. Kaksi asiaa. Mielestäni on äärimmäisen tärkeää, että ne henkilöt, jotka otetaan komission asiantuntijaryhmiin, että heihin kohdistuu väärinkäyttötapauksessa myös sanktioita – on täysin käsittämätöntä, että ihmiset sanovat olevansa riippumattomia, eivätkä kuitenkaan ole sitä, ja tällaista toimintaa pitää pystyä rankaisemaan. Muuten toiminta on hampatonta. Ja juuri talouskysymyksissä komission olisi äärimmäisen tärkeää ottaa vastaan myös kansalaisyhteiskunnan edustajia, kun katsomme, miten neuvoja on annettu, niin usein tässä ollaan oltu hyvin heikoissa kantimissa. Gracias, señor Martin. Pasamos al turno de otros oradores. Kiitoksia edustaja Martin ja seuraavaksi kaksi minuuttia edustaja Zaborska. Kiitoksia kovasti puhemies, hyvä komissaari, hyvät kollegat. Haluaisin kiittää liberaaleja siitä, että he ovat ottaneet esiin tämän kiireellisen asian tämä ongelma ei rajoitu ainoastaan talouteen. Muillakin alueilla komissio on jättänyt noudattamatta äm, puolueettomuuden periaatetta. Esimerkki. Jos on perhe, jossa on äh, vaimo, mies ja lapsi, niin Eurostatin mukaisesti äh, se edustaa se tukee 65 prosenttisesti muiden Euroopan kansalaisten kanssa Euroopan unionin toimintaa, ja tämä, mutta tätä perhemallia on haluttu, sen alta on haluttu vetää mattoa. Monet naisten organisaatiot ja kansain ja asiantuntijat ovat vastustaneet mainittua perheteoriaa. Tässä on kyse oikeastaan tietynlaisesta ihmisoikeuksien polkemisesta. Eli komissio ei ole noudattanut tavoin, ei ole noudattanut puolueetonta lähestymistapaa. Jopa Euroopan komissio on, se on jopa etääntynyt uskonnonvapauden periaatteesta, koska se on ollut kuulolla eri organisaatioiden suuntaan, jotka ovat joko aborttia puolesta tai vastaan. minun mielestäni komission tulisi olla puolueellisempi. Voisin mainita useampiakin esimerkkejä tästä asiasta. Ja nytpä haluaisinkin kollegoideni mukaisesti kysyä komissiolta, voisiko komissio ystävällisesti avata asiantuntijoiden virastojen ikkunat, koska ilma ei ole ollenkaan puhdasta. Signora Savorska. Monsieur le Président. Kiitos puhemies. Tämä asiantuntijoiden kuuleminen komissiossa, sen täytyy olla täysin moitteetonta, mitä tulee avoimuuteen. Ja itse asiassa on niin, että e, ihmiset, joilla on etuja ja joilla on osaamista asiantuntija mielessä, niin heidän täytyy, täytyy olla riippumattomia. Komission täytyy erittäin tarkasti seurata edustuksellisuutta ja pitäisi myöskin ristiriitoja eh, korostaa. Monet kansalaisjärjestöt ovat hyvin paljon samoilla linjoilla. Tämä työasiakirja ja kokouspäivämäärät ne täytyy julkaista, jotta ne on yleisesti tunnettuja. asiantuntijaryhmien työ ei voi olla aina luotettavaa, ajattelee erityisesti Sankon työtä. Meidän täytyy huolehtia avoimuudesta. Komission täytyy olla parlamentin kanssa samoilla linjoilla kun katsomme, miten, minkälaiset säännöt näihin, näille ryhmille annetaan. Ei ole kysymys pelkästään Euroopan unionista, vaan myöskin kansalaisista, kuten artiklassa 9. Kiitoksia. Seuraavaksi kaksi minuuttia Jakoliinolle. Grazie, signor Presidente. Kiitoksia puhemies. Meidän päivittäisessä parlamentaarisessa työssämme huomaamme, eh, että lisäarvoa saa eh, siitä, että eh, päästään käsiksi ylimääräiseen tietoon, joka tukee meidän poliittista työtämme tällä tavoin useasti komissio käyttää ulkoisia avustajia, jotka antavat analyysejä yhteiskunnasta, poliittisesta, teollisesta ja yrityksellisestä todellisuudesta. Kuitenkin poliittinen vastuu on niillä, jotka politiikkaa tekevät. Nämä ovat päätöksiä, valintoja, joita tukevat asiantuntijaryhmät, joilla täytyy olla korkea pätevyys ja asiantuntevuus ja joiden täytyy olla edustuksellisia tasapainoisesti edustaa sitä, mitä käsitellään. Tarvitaan avoimia ja tehokkaita menettelyjä, jotka mahdollistavat sen, että komissio voi harjoittaa oikeaa rooliaan äh, tukemalla saamalla tukea näiltä asiantuntijaryhmiltä, joten täytyy olla äh, riippumattomia äh, tai itsenäisiä, mutta tilanne on kuitenkin hyvin ongelmallinen. 2010 on tehty tärkeä askel eteenpäin, mutta vielä paljon tehtävää on näiden asiantuntijoiden uskottavuus riippuu heidän itsenäisyydestään ja tavasta, jolla he voivat korrektisti ja lojalisti tukea poliittisia päätöksiä. kaikenlainen asiakirjoihin pääsy on tärkeää, avoimuus on tärkeää, äh, tärkeää on löytää tasapaino avoimuuden välillä ja myöskin äh, äh, salassapitovelvollisuuden välillä tämä lobajien rekisteri on myöskin hyvä asia, mutta meidän on nostava politiikka etusijalle. Politiikan on oltava uskottavaa ja se on sitä, jos asiantuntijat ovat tässä tukena, mutta poliitikon on kuitenkin loppujen lopuksi otettava vastuu. Jakolino. Kiitoksia edustaja Jakolino. Nyt siirrymme Catch menettelyyn Annan puheenvuoron minuutiksi Pas- Paskalle. Ďakujem za slovo, vážený pán predsedajúci, vážený pán komisár. Európska... Kiitoksia. Hyvä puhemies. Tässä on komissio aivan hiljattain katsonut tätä puitepaperia, joka koskee asiantuntijaryhmiä, koska meillä on intressejä sen suhteen, että instituutioiden pitäisi toimia parhaalla mahdollisella tavalla ja haluamme avoimuutta näiden asiantuntijaryhmien perustamiseen, niin me haluaisimme, että komissiokin toimisi avoimemmin silloin, kun valitaan näitä asiantuntijoita näihin komission omiin ryhmiin. Tässä esimerkkinä lääkevirasto, me voimme kuvitella, että tässä ei ole toimittu täysin riippumattomasti. Siksi meidän täytyisi yhdessä ponnistella, jotta minkäänlaisia epäilyksiä ei olisi sen suhteen, että meidän asiantuntijaryhmimme eivät olisi riippumattomia. Täällä on kyllä parantamisen varaa ja meidän täytyykin parannuksi ryhtyä. Yes, señor. Kiitoksia, edustaja Paska. Seuraavaksi minuutin Minuutti Obermeierille, olkaa hyvä. Kiitoksia puhemies. Komissio Barnier myönsi, että asiantuntijaryhmät äh, antoivat komis, äh, ovat äh, rahoitusalalla epätasapainoisesti miehitettyjä ja 11 on rahoitusalan edustajia enemmän kuin virkamiehiä. Sitä varten en täytyy vain allekirjoittaa mm, tällainen lomake, jossa he osoittavat, että eh, mm, he toimivat riippumattomasti, jos jonkinlainen eturistiriita on olemassa. Myöskin Euroopan elintarvikeviranomaisen asiantuntijat eh, niissä vedotaan gen, no, genitekniikassa teollisuuden tutkimuksiin. Se yhteys teollisuuteen on aivan selvä ja esimerkiksi teollisuuden maksama International Life Science Institute on siellä osittain mukana. Se, että EUn päätöksenteko perustuu pankkeihin ja tällaiseen teollisuuden toimintaan on vastuutonta ja lopetettava saman tien. Joku, joku komission edustaja, saatte puheenvuoron. Kiitoksia kovasti puhemies. Kiitoksia hyvät jäsenet. Todella sydäntä, sydäntä lämmittää kuunnella tätä keskustelua ja olisi oikein hyvä, jos meillä, me saisimme jonkinlaiseen muistion koko tämän kysymyksen historiasta. Komissio kyllä panee merkille kaikki hyvät ajatukset ja neuvot siitä, kuinka avoimuutta voidaan parantaa. Ja muistuttaisin, että vuonna 2005 hän me aloitimme avoimuusaloitteen. Se koski myös asiantuntijaryhmiä ja se oli ikään kuin minun oma lapseni, kuten Hans-Peter Martin hyvin muistaa. Tietenkin mielettömän paljon edistystä ollaan saatu edikseen. On kaikenlaista verkkosivuustoa ja informaatiota, mutta ei koskaan tulisi tietysti, koskaan ei pidä sanoa ei. Ei pidä ajatella, että asiantuntijat ovat jonkin sortin päätöksentekijöitä. Eivät ole. Hekin ovat eri mieltä keskenään. Tässä mainittiin GMO, GMOt. Mehän tiedämme, että kyse ei ole yhdestä teollisuudesta, vaan on erilaisia asiantuntijoita. Viime kuussa tai eri, viime, viime komission kaudella minä olin vastuussa myös turvallisuuskysymyksistä, e, elintarviketurvallisuudesta siis, ja kaikenlaisia tiedonantoja lömpsähti pöydälleni. Ja mm, monet olivat sitä vastaan, että tupakan tuottajien subventiot poistettaisiin, joten on erilaisia näkemyksiä. Me olemme päätöksentekijöitä, komissio, parlamentti, myös virastot – tekevät päätöksiä neuvosto, jäsenvaltioiden hallitukset, mutta asiantuntijat eivät ole päätöksentekijöitä. Kyllä minä puolan sitä, että ollaan avoimempia ja läpinäkyvämpiä. Ja selväähän se, että tietyt korkeankin tason asiantuntijaryhmät ovat ikään kuin kadonneet hiljaa, koska eivät ole antaneet minkään mitään neuvoja, eivät ole pystyneet antamaan neuvoja, koska ovat olleet niin eri mieltä keskenään. Mutta tehkäämme työtä tämän asian parissa. Tällainen avoimuusrekisteri on hyvä saavutus, koska asiantuntijoita ja neuvonantajia on joka paikalla. Ei yksikään poliitikko voisi tehdä työtä ilman neuvonantajia. Poliittisilla ryhmillä on neuvonantajia eri, heillä, ja näillä neuvonantajilla on erilaisia lehmiä ojissaan. Ja aina täytyy jonkinlainen kanta lopulta omaksua. On asioita, joissa, joiden osalta asiantuntijat voivat sanoa, että tehkää noin tai noin. Ja lopulta poliittisten päätöksentekijöiden, komission ja parlamentin poliittisten ryhmien täytyy tehdä päätös. Näin demokraattinen järjestelmä toimii. Niin, näin se on. Ja monta kysymystä esitettiin asiantuntijaryhmien koostumuksesta. Kuinka tasapainoinen koostumuksen tulisi olla? Kuka arvioi tasapainoista koostumusta? Ja jokainen konkreettinen tapaus on riippuvainen asiantuntijaryhmien kokoonpanosta. Jotkut ihmiset haluaisivat, että asiantuntijaryhmät olisivat osa päätöksentekoa, mutta eivät ne ole. No 2005, vuonna 2005, jos joku sattuu muistamaan, niin tässä, tämä oli kyllä aika hämärä asia ja komissio on tehnyt merkittäviä muutoksia asiaan yhdessä parlamentin kanssa. Avoimuusrekisteri, jos, joka on siis rekisteri eri etujen edustajista, parlamentin loppareista ja komission loppareista. Paljon siis on tietoa saatavilla, jonka perusteella voidaan arvioida sitä, kuinka paljon nämä ryhmät vaikuttavat ja mihin ja mikä niiden kokoonpano on. Mutta älkäämme aliarvioiko niitä ponnistuksia, joita toistaiseksi on jo tehty. Kiitos. Joo. Eh, queda sustanciado este punto. Uh, now. Paljon kiitoksia. Tämä kohta esityslistasta on nyt käsitelty. Ja nyt, hyvät kollegat, meillä on pieni kahvitauko kello 12 asti ja sitten jatkamme äänestyksellä.